Kiitoksia arvoisa komissaari. Näin päätän keskustelun tästä asiasta. Äänestys toimitetaan seuraavan istuntojakson aikana. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Aiheena suullinen kysymys. Peking plus 15 sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK on toimintaohjelma. Eva Britt Svensson on esittäjä ja haluaisin antaa hänelle saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Tack, herr talman, Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Naisten oikeuksien kysymys on aina minun esityslistallani merkittävällä paikalla ja siksi olen erityisen iloinen siitä, että joskus saadaan nämä kysymykset keskiön myös täysistunnossa. Tasa-arvoasian valtuus, val, valiokunnassa on hyväksytty päätöslauselma, joka on parlamentin kanta Pekingin toimintaohjelmaan. Kiittäisin kollegoita valiokunnassa hyvästä yhteistyöstä. Se, että toimintaohjelma, joka hyväksyttiin vuonna 1995, oli historiallisesti merkittävä askel, tiedetään. Toimintaohjelma oli ensimmäinen globaali asiakirja tässä lajissaan. Näin katsottiin kokonaisuutena naisten oloja ja oikeuksia. YKssa on tehty paljon hyvää ihmisoikeustyötä – Vuonna 1958 jo hyväksyttiin julkilausuma, jossa on 30 kohtaa ja niitä siteerataan usein. Jos silloin toisessa kohdassa sanottiin, että jokaisen tulisi nauttia vapauksista ja oikeuksista ilman minkäänlaista syrjintää, siellä sukupuoli mainitaan erikseen. EU-ssa miesten ja naisten välinen tasapuolinen, tasavertainen kohtelu on ollut usein esillä tärkeänä. Me olemme yhtä mieltä Pekingin toimintaohjelmasta ja siitä, että tarvitsemme konkreettisempaa työtä EU:ssa. Systemaattisesti pitäisi seurata kehitystä ja huolehtia siitä, että tasa-arvo paranee kaikilla aloilla. Uusi tasa-arvoinstituutti Vilnassa on yksi tapa meidän saada apua tässä työssämme. Näin voidaan myöskin osoittaa tutkimuksen kautta, mitkä poliittiset toimet ovat kaikkein vaikuttavimpia. Paljosta ei nimittäin ole vielä faktoja, tietoa. Minä tuen ehdotusta, jonka Espanja puheenjohtajavaltiona on ottanut esiin. Pekinin toiminta ohjelmassa on sellaisia alueita, jotka ovat erityisen tärkeitä, jotta voisimme edetä tällä alalla. Esimerkiksi köyhyys, joka kohdistuu usein naisiin, riittämätön terveydenhuolto naisten osalta ja naisiin kohdistuva väkivalta kaikissa muodoissaan, epätasa-arvo taloudellisissa rakenteissa myös. Kuten tiedätte, kahdeksan parlamentaarikon valtuuskunta matkustaa New Yorkin edustamaan Euroopan parlamenttia. Me seuraamme keskusteluita siellä ja niitä neuvotteluita, joita käydään osana arviointia. Ja se katsotaan, miten pitkälle 15, 15 vuodessa on päästy. Huomenna hyväksymme päätöslauselma tulee kanssamme New Yorkin. Se on tärkeä ottaa mukaan. Valiokunnassa hyväksyimme tekstinpätkän, jossa sanottiin, että seksuaalinen lisääntymisterveys ja oikeudet on nähtävä osana naisten oikeuksia ja näitä oikeuksia on vahvistettava Euroopassa ja globaalisti. EPP-ryhmä haluaa äänestää erikseen tästä kohdasta. Me kaikki tiedämme, että kun jostain halutaan erillinen äänestys, niin kyse on siitä, että se on erityinen, tär, erityisen tärkeä, siksi ei äänestetä siitä samalla kuin muusta. Olen aivan samaa mieltä EPP-ryhmän kanssa siitä, että tuo yhdeksäs kohta on ratkaisevan tärkeä. Pahoin kuitenkin pelkään, että he haluavat äänestää tätä kappaletta vastaan, ja se olisi mielestäni todella ikävää. Olen täysin tietoinen siitä, että täällä parlamentissa meillä on erilaisia kantoja ja arvoja, ja niin tulisikin olla. Siksihän täällä keskustellaan, Siksi käymme näitä monimuotoisia keskusteluita, mutta tämä teksti on kyllä minimiteksti, jota kaikkien tulisi voida tukea. Mitään muuta tekstiä ei ole esitetty kappaleen yhdeksän tilalle ja olisi todella ikävä, jos lähdettäisiin New Yorkin sellaisen päätöslauseman kanssa, joka ei mainitse mitenkään näitä vähimmäisvaatimuksia. Tämä on globaalillakin tasolla erittäin keskeinen aihe. Minä uskon ja toivon, että kaikki voivat hyväksyä tekstin sellaisenaan, koska siinä mainitaan vain sellaista, joka on ihan itsestään selvää meille kaikille. Tässä prosessissa on myös tehty läheistä yhteistyötä tuhansien naisjärjestöjen kanssa. Tämä asiakirja on uniikki siinä mielessä. Kiitos. Pan Diego López Garrido, pan minister w imieniu Rady. Bardzo... Kiitoksia seuraavan neuvoston edustajalle. Olkaapa hyvä. Senora Svensson. Kiitos puhemies. Kiitoksia edustaja Svensson. Arvostan tätä kysymystä, jonka hän on esittänyt, koska tehän tiedätte, että puheenjohtajavaltio Espanja on ottanut yhdeksi painopistealueikseen sukupuolten välisen tasa-arvon. Ja meillä on tavoitteita, joista käy ilmi tämä tasa-arvoajatus, mitä kun ajatellaan esimerkiksi syrjimättömyysdirektiiviä ja se, mistä tekin puhuitte, eli naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen, ja meillä pitää olla keinoja suojella tällaisen väkivallan uhreja. Ja siksi on hienoa, että komission jäsen Vivian Reding, hän vastaa siitä, kaikkesta siitä, mikä liittyy miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon oikeudelliselta kannalta. Sitten lopuksi vielä, ää, äh, aluksi haluaisin vielä pyytää anteeksi sitä, että tasa ministeri ei ole paikalla Espanjan hallituksesta. Tällä hetkellä hän on äänestämässä senaatissa aborttilain uudistuksesta. Ja tulos oli toivottu, koska se hyväksyttiin tänään Espanjan parlamentissa. Euroopan unioni on aina tukenut YKta tasa-arvokysymyksissä ja puheenjohtajavaltio Ruotsi teki raportin Pekingin 15, Peking plus 15 ohjelmasta. Ja vaikka asioissa on edetty paljon, on vielä paljon tehtävääkin. Ja puheenjohtajavaltio on korostanut sitä, että meidän täytyy parantaa tilastoja ja käyttää paremmin indikaattoreita, joita on laadittu Bekingin foorumilla. 12 indikaattoria, kuten tiedätte, niitä on laadittu Euroopan unionissa ja niiden avulla voidaan mitata ja arvioida ja seurata sukupuolten tasa-arvon kehittymistä, vaikka joissain tapauksissa esimerkiksi mitä tulee ihmisoikeuskysymyksiin, tiedotusvälineisiin, ympäristökysymyksiin näissä asioissa. Toukokuussa Espanja järjestää kokouksen, jotta voi keskustella naisista ja tiedotusvälineistä ja stereotyypeistä. Tiedotusvälineet liittyvät komission jäsenen Redingin salkkuun myöskin. No sitten lopuksi on tärkeä kysymys tällä hetkellä, kuten kaikki tietävät, eli talouskriisi ja niiden vahinkojen lisäksi, joita se on aiheuttanut, se saattaa aiheuttaa esteen myöskin sukupuolten tasa-arvolle. Myöskin on kuitenkin totta, paradoksaalista kyllä, että sukupuolten tasa-arvon avulla voimme torjua kriisiä. Tasa-arvolla ja esimerkiksi tasa-arvolla työelämässä naisten ja miesten välillä. Ja viittaan tässä nyt Euroopan 2020-strategian. EUn toimielimet ovat tehneet selväksi, että ne haluavat, että 2020-strategialla olisi ulottuvuus, jossa tasa-arvo liittyisi kaikkiin kysymyksiin. Euroopan parlamentti ja vuotinen mietintö pyysi, että komissio ja neuvosto ottaisi mukaan nämä tasa-arvokysymykset tähän strategiaan. Viime vuoden marraskuussa, mitä tehtiin EPSCO-kokouksessa Espanjassa, sielläkin todettiin, että jäsenvaltioiden ja komission on tehtävä työtä toimivaltuuksensa rajoissa, jotta voidaan vahvistaa tasa-arvokysymyksiä EU 2020 strategiassa ja meidän pitää ottaa huomioon kaikki poliittiset alueet ja myöskin komission työsuunnitelma, joka aina on ollut hyvin perustavanlaatuinen väline tälle strategialle. Ja uskon, että tämä johtaa siihen, että tämä komission lupaama asiakirja 3. maaliskuuta liittyen 2020 strategiaan, tänään hän tästä puhuttiin, Van Rompuy ja komission puheenjohtaja Barroso puhuivat tästä. Eli siinä on mukana myöskin tämä ulottuvuus. Meidän täytyy jatkaa työtä, meidän täytyy edistää tasa-arvopolitiikkaa. Tämä ei liity oikeastaan oikeuteen, vaan myöskin johdonmukaisuuteen EUn henkeen. Meidän täytyy olla esimerkkinä maailmassa tasa-arvokysymyksissä miesten ja naisten välillä. Kiitos. Eh, Paljon kiitoksia. Seuraavaksi annan puheenvuoron komissaari Redingille. Olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies. Puhemies, on kunnia, että ensimmäinen puheenvuoroni täällä parlamentissa on vastaus naisiin liittyvään kysymykseen. Komission jäsenenä, joka vastaa perusoikeuksista, mielestäni perusoikeudet, tasa-arvo, miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi tärkeimpiä ja yksi vanhempia. Ja muistan hellyydellä, että yli 15 vuotta sitten nuorena parlamentin jäsenenä Luxemburgissa valmistelin Pekingin kokousta Luxemburgissa ja nyt sitten Euroopan parlamentissa valmistellaan tämän Pekingin foorumin jatkoa. Eli ympyrä on tavallaan sulkeutunut. Tätä ei tarvitse korostaa, koska te tiedätte, että miesten ja naisten välinen tasa-arvo on yksi perusarvoja Euroopan unionissa. Ja voitte luottaa siihen, että komissio on tiukasti sitoutunut näihin kysymyksiin. Tämän vuoden aikana tulen esittelemään uuden komission strategian liittyen miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon – ja se on jatkoa tämänhetkiselle tasa-arvon tiekartalle 2006-2010. Ja muutama päivä kuluttua, kun alkaa 54. Eh, naisten oikeuksien konferenssi EYKssa, sehän on se Pekingin 15. vuosipäivä, Euroopan parlamentti lähettää valtuuskunnan ja siellä mukana on neuvoston puheenjohtaja. Ja tämä on aivan ensimmäinen kerta, eli me kumpikin käytämme puheenvuoron täysistunnossa. Ja sekin on erittäin merkittävä symboli. Silloin myöskin voidaan kansainvälisesti mitata, millaista edistystä on tapahtunut näillä 12 toiminta-alalla, joista Pekingissä on sovittu. Mutta myöskin voimme katsoa, millaista epätasa-arvoa vielä on olemassa. Vaikka menestystarinoita on ollut, on kuitenkin vielä haasteita, joihin on puututtava. Ja Euroopan unioni on edelleen tärkeä tukija YK työlle, myöskin mitä tulee mekanismin uudistaminen toimielimissä, joita tällä hetkellä ollaan toteuttamassa. Siellähän on luomassa sukupuoliyksikköä YK sisään. Euroopan unioni tukee myöskin kehitystä, erityisesti vuosituhannen kehitystavoitteita ajatellen. Näin voidaan taata merkittävä rooli 50 prosenttia kansalaisista maailmassa kantavat tätä kehitystä harteillaan, koska me tiedämme, että ilman naisia ei ole kehitystä. Ja siksi naisten yhtäläinen kohtelu on horisontaalista politiikkaa komissiossa ja se ei kuulu ainoastaan komission jäsenille, joka vastaa näistä kysymyksistä, vaan tämä koskee kaikkia komission jäseniä heidän omilla toiminta-alueillaan. Eli nämä toiminta-alueet Euroopan unionin sisällä, mutta myöskin ulkopolitiikka ja erityisesti yhteistyöpolitiikka kehityskysymyksissä. Me kaikki tiedämme, että Tämä Pekingin toimintaohjelma on ollut merkittävä edistysaskel. Ja sen luomisen jälkeen tämän ulot, sukupuoliulottuvuuden mukaan ottaminen on yleistynyt Euroopassa. Ja tämähän oli se merkki, joka lähti Pekingistä silloin aikoinaan. Ja vaikutus on ollut todella huomattava, koska kaikissa jäsenvaltioissa – tasa-arvopolitiikka ei rajoitu enää tiettyihin toimiin, vaan se on otettu mukaan kaikkeen politiikkaan. Pekingin toimintaohjelma on myöskin mahdollistanut sen, että voidaan seurata edistystä seuraamalla indikaattoreita, joita on kehitetty neuvostossa monille toiminta-alueille. 12 toiminta-aluetta ja yhdeksän indikaattoria. Olemme hyvin ylpeitä tuloksista, mutta on kuitenkin kolme indikaattoria, joita vielä ollaan hiomassa. Ja tämä on sitoumus, jonka neuvosto on tehnyt hyväksymällä johtopäätöksiä, jotta voimme edistyä ja jotta voimme kehittää näitä indikaattoreita, joita vielä puuttuu. 15. vuosipäivä Pekingin toimintaohjelman puitteissa puheenjohtajavaltio Ruotsi katsoi, miten EU on edistytty tasa-arvokysymyksissä ja neuvosto hyväksyi johtopäätökset ja parlamentti esittelee nämä asiakirjat. Nämä asiakirjat liittyvät kaikkeen politiikkaan, jota EU:ssa kehitellään, kuten rouva puheenjohtaja ja herra puheenjohtaja juuri puhuivat Eurooppa 2020 strategiasta – ja on ihan loogista, että tämä järjestelmä, jolla käynnistetään Euroopassa uudelleen naisten aseman kohentaminen nyt hetkenä, jolla, jolloin yhä enemmän menetämme työpaikkoja. Eli me tarvitsemme nyt naisia, jotta voimme jatkaa talouskehitystä. Kyse ei enää ole pelkästään tasa-arvosta, vaan kyse on talouspolitiikasta yksinkertaisesti sanottuna. Eli meillä ei nyt valinnanvaraa näissä kysymyksissä, vaan me tarvitsemme naisia, mikäli haluamme saada Euroopan ulos näistä ongelmista. Ja nämä uudet indikaattorit auttavat meitä sitten tähän suuntaan. Ja korkean tason työryhmässä on laadittu työohjelma, jonka avulla voimme seurata näitä indikaattoreita, joita on jo olemassa, ja luoda indikaattoreita, joita vielä ei ole olemassa. Ja tietysti saamme tukea Euroopan tasa-arvo tarkkailukeskukselta. Ja ensi viikolla tämäkin on symboli, eli samaan aikaan kun on New Yorkin kokous, silloin Vilnaan perust- avataan tämä tasa-arvoinstituutti. Euroopan puheenjohtaja, tulen pian käymään teidän pakeleenne New Yorkin jälkeen ja voimme sitten keskustella komission strategiasta tasa-arvokysymyksissä. Me teemme sen yhdessä. Tämä koskee 50 prosenttia väestöstä, 50 prosenttia kansalaisista ja se, mitä me aiomme saada aikaan, on erittäin hyvä. Köszönöm szépen, biztos asszony, szíves engedelmükkel Paljon kiitoksia, arvoisa komissaari. Minä siis johdan nyt tätä kokousta ja haluaisin kiittää komissaaria ja puheenjohtajavaltion ministeriä heidän alustuksistaan. Seuraavat 14 puheenvuoroa ovat naisten pitämiä ja toivottavasti sitä kautta saadaan tätä tasa-arvoa vaalittua. Ensimmäisenä puheenvuorossa on Christa Klaas. Herr Präsident, es wird sicher ein Beitrag sein. Herr Kiitos puhemies. Ministeri, komission jäsen, ensi viikon New Yorkin kokous antaa meille mahdollisuuden – tuoda yhteiskunnassa maailmanlaajuisesti esiin tasa-arvokysymyksiä. Me varmasti haluamme kriittisesti katsoa nykykantoja, sitä mihin on päästy ja mitä vielä haluamme saada aikaiseksi. Maailmannaisten konferenssin vaatimus vuonna 1995 Pekingissä koski tasa-arvoa, kehitystä ja rauhaa. Nämä ovat asioita, joita Euroopassakin voidaan vielä pitää konkreettisina tavoitteina – me olemme oikealla suunnalle, pidämme tavoitteen mielessä, mutta tie ei ole helppo. Siellä on ruuhka, joudutaan pysähtymään, joskus on yhdensuuntaista liikennettä vain. Meidän pitää pitää kiinni tavoitteestamme. Roomaan, kaikki tiet viemät Roomaan, mutta meidän pitäisi löytää yhteinen tie, jotta voisimme ajaa yhtenäisyyttämme. Tasa-arvopolitiikka joka ei saa olla tällaista niukkojen enemmistöjen kanssa ajettavaa politiikkaa. Siksi me haluamme tässä, edustaja Svensson, erillisäänestystä. Meidän pitää voida saada kaikki uskomaan meidän kantojamme. Kuten edustaja Svensson sanoi, meillä on paljon rakennuskiviä edellään. Ei stereotyyppistä ajattelua, samasta työstä sama palkka, naisten köyhyys, naisiin kohdistuva väkivalta. Yhteiskunnan ongelmat, jotka kohdistuvat erityisesti naisiin, ne ovat tärkeitä kysymyksiä tässä päätöslauselmassa mutta pelkästään se, että haluamme jotain, ei auta. Monet päätöslausemat, strategiat, vievät suuren osan tästä tekstistä. Ryhmämme haluaisi kovasti sitä, että kun tasa-arvosta puhutaan, miehet ja naiset mainittaisiin tasa-arvoisesti ja toivomme, että Pekingin seurantakonferenssin aikana saadaan enemmän tasa-arvoa aikaiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana kollega Gurmai, puolitoista minuuttia. Puhemies, nyt on 15. vuosipäivä Pekingin toimintaohjelmalle ja meidän täytyy arvioida, mitä on saatu aikaan, mutta myöskin täytyy katsoa uusia tapoja päästä näihin vuoden 1995 tavoitteisiin. Alku oli lupaava vuonna 1995, globaali konsensus saatiin aikaan, eli miehet ja naiset ovat tasa-arvoisia kaikkialla, myöskin taloudellisesti, sosiaalisesti ja poliittisesti, mutta tästä huolimatta jatko ei ollut niin lupaavaa. Monet näistä tavoitteista ovat vielä täyttymättä ja monissa maissa naisilla ei ole riittävästi valtaa ja köyhyydellä on usein naisten kasvot. Mutta 2000-luvullakin ja kehittyneissäkin maissa on huomattu, miten keskustellaan peruskysymyksistä, esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisoikeudesta, ja on hienoa, että parlamentti ei seuraa tällaista trendiä, vaan päinvastoin sitoutuu näihin perusoikeuksiin. Kuitenkin poliittinen keskustelu ja ihmisoikeusrikkomukset ovat räikeitä ja naisten oikeuksien taistelu on, ei ole vielä käyty loppuun. Me emme voi näissä kysymyksissä tehdä kompromisseja, me emme voi sietää sitä, että haemme vain pienimmän yhteisen nimittäjän. Meidän täytyy toimia niin, että kaikilla naisilla on samat oikeudet ja nämä, näitä oikeuksia tulee suojella. Ja henkilökohtaisesti teen tämän moton alla minun vartaloni, minun päätökseni, ja tämä koskee kaikkia maailman naisia. Kiitoksia. Seuraavana Rova Parvan Nova, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, hyvä ministeri. Kun katsotaan, mitä 15 vuotta sitten saatiin aikaiseksi ja mitä sitten on tapahtunut, niin täytyy myöntää, että paljon on vielä tehtävä, sillä me olemme vielä aika lailla jälkeenjääneitä sen suhteen, mitä on suunniteltu. Jos haluamme päästä eteenpäin, niin me todellakin tarvitsemme kansallisella ja EU-tasolla luotettavia vertailtavissa olevia tietoja. Ja meidän täytyy varmistaa, että indikaattoreita päivitetään tarvittaessa. Moniin asioihin täytyy vielä paneutua. Katsotaan esimerkiksi työmarkkinatilannetta, tilannetta palkkaeroihin on puututtava ja meidän täytyy varmistaa, että naisetkin voisivat eri aloilla olla johtoasemissa töissä. Ja mitä tulee sosiaaliseen ulottuvuuteen, niin naisia usein äh, syrjitään, se johtaa myöskin köyhyyteen. Ja me tiedämme, että köyhyys vaikuttaa myöskin naisten fyysiseen terveyteen meidän täytyy muistaa, että naisia ei useinkaan kuulla, erityisesti jos katsotaan romaninaisten eliniän odotetta, niin se voi olla hyvin paljon lyhyempi kuin keskiarvo. Meidän täytyy siis huomioida myöskin tämä köyhyysulottuvuus, kun katsomme demografista kehitystä. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin vanhat ikänaiset voisivat nauttia omasta elämästään ja meidän täytyy paneutua näihin kysymyksiin oikeilla ratkaisumalleilla. Ja lopuksi haluaisin vielä esittää rohkaisevan sanan, eli esittäkää myöskin ehdotuksia naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Parvanova. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Kil Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dès 2006 l'ONU... Vuodesta 2006 YK on todennut, että kaikkein hauraimmat ja köyhimmät henkilöt ovat ilmastonmuutoksen ensimmäiset uhrit. Ja naiset ovat enemmistönä näissä kahdessa kategoriassa. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, vaikka heitä jo syrjitään, mitä tulee maanomistukseen ja maan omistuksen se vielä vaikeuttaa heidän elämänsä. Äskettäinen raportti osoittaa, että vain 2050 miljardia ihmistä on painut ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ja nämä ilmastopakolaiset joutuvat menemään muille alueille ja tämä on vielä uhka naisille. 15 vuoden aikana yhtäkään lainsäädäntötekstiä ei ole hyväksytty Euroopassa – ympäristökysymyksissä, joissa olisi ollut mukana sukupuoliulottuvuus. Pyytäisin siis vihreiden nimissä, että Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ottaisivat tasa-arvo kysymykset miesten naisten välillä mukana kaikkiin vaikutusten arvioideen ja lakeihin, jotka liittyvät ympäristöön. Madame Kiel Nielsen, Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Januku Daakis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Vajaa sata vuotta sitten yhdistyneessä kuningaskunnassa naiset saivat äänioikeuden. Naisten oikeuksien puolesta taisteleminen ei ole uusi asia. Minä haluaisin kunnioittaa kaikkia naisia järjestöjä kautta maailman, jotka taistelevat edelleen tasa-arvon puolesta naisten ja miesten välillä. Naiset haluavat tehdä riippumattomia päätöksiä urasta tai perhetoiveista. Voida valita työpaikan hyvin miesellä alalla tai valita kotona tehtävän työn ja lapset. Meidän pitää antaa valtaa naisille. Konservatiiveina me uskomme valinnan mahdollisuuteen ja sitä kautta syntyy joustavia mahdollisuuksia naisille ja sitä kautta tasa-arvoa. Käykö nyt niin, että vahingossa haittaamme naisten työllistämistä, kun esitämme vaatimuksia – työuraan liittyen? Vai onko niin, että emme anna mahdollisuuksia tehdä työtä kotona, kun emme sitä arvosta? Komission jäsen aivan oikein sanoi, että naiset pitää saada taantumasta pois ja tekemään työtä. Minä sanon, että meidän pitää saada työpaikkoja myös pk-yrityksissä. Ylisääntelyn kautta pienet yritykset kärsivät ja tämä rajoittaa valinnan mahdollisuuksia joiden puolesta me taistelemme. Ja silloin käsi tasa-arvo. Kiitos. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Bisotto, yksi minuutti. Ruotsin puheenjohtajakauden raportissa ei todettu, etteikö, ettei eurooppalaisten naisten asema ole mikään onnettomuus. Eikö te mikään sattuma. Meillä on nyt vaik- suuria ongelmia islaminaisten kanssa, Euroopan mukaan lukien. Monikulttuurisuus on yksi tapa puuttua näihin ongelmiin. Euroopassa ja maailmassa on niin paljon musliminaisia. Ehkä tähän uuteen haasteeseen pitää puuttua. Euroopan ja eurooppalaisten on nyt seistävä Euroopan musliminaisten rinnalla ja autettava heitä vapautumaan. Parlamentissa pitää puhua yhdellä äänellä islamilaista fundamentalismia vastaan. Näitä naisia runnellaan symboleilla, eli koko hunnulla. Ja me emme puhu näistä asioista. Ja tämä on kuitenkin asia, josta meidän pitäisi vapauttaa kaikki maailman naiset. Kiitos. Seuraavana kollega Bauer, kaksi minuuttia. Pekingi Kiitoksia, herra puhemies. Peking jälkeen voitaisiin puhua vaikka mistä, mutta puhun nyt omista asioistamme meillä on vain yksi väline käytettävissä, nimittäin lainsäädäntö. Kuluneen 15 vuoden aikana paljon on saatu aikaiseksi EU-tasolla ja myöskin jäsenvaltioissa. Syrjinnän vastaisia lakeja on otettu käyttöön. Se on aimo harppaus oikeaan suuntaan pyrittäessä tasa-arvon vaalimiseen. Mutta me emme voi jäädä lepäämään laakereillemme ja vedoten ainoastaan lainsäädäntöön, sillä tällä hetkellä välineet eivät välttämättä toimi riittävän tehokkaasti. Ja lait astuvat kylläkin voimaan, mutta niillä ei ole juurikaan käytännön vaikutusta. Yksi keskeinen ongelma perustuu palkkaeroon vaikkakin asian liittyvä lainsäädäntö on ollut voimassa jo 30 vuoden ajan niin- ja 10 viimeisen vuoden aikana tilanne ei ole parantunut laisinkaan, se on jopa pahentunut. Monet viranomaiset joutuvat valvomaan syrjimisen vastaista lainsäädäntöä, mutta mutta tehtävä on niin suuri ja resurssit niin pienet, että he eivät kykene hoitamaan näitä tehtäviä oikealla tavalla. Toivottavasti tänä vuonna tilanne muuttuu, eli että me tiedämme, mitä käytännön toimenpiteitä EU on ottanut käyttöön. On tietenkin selvää, että lainsäädäntö ei ole toimintamalli, joka ratkaisisi kaikki ongelmat. Mutta me tarvitsemme lainsäädäntöä ja tehokkaita sellaisia. Ja lopuksi vielä toteaisin, että mielestäni meidän täytyy katsoa, mihin suuntaan olemme menossa. Odotukset ovat suuret. 2020 strategiaan liittyen ja sen tarkistukseen liittyen. Ja haluaisin viitata tässä myöskin tasa-arvoisen kohtelun strategiaan. Kiitoksia. Kaija. Kiitoksia. Seuraavana kollega Estrella, minuutti. Kiitos paljon puhemies. Kiitos komission jäsen. Te toitte oikein myönteisiä viestejä tänne ja kuulimme myös uudestaan, että te olette valmiita toimiin. Ja toimintaahan me juuri kaipaamme. Pekingistä on kulunut 15 vuotta ja mitä nyt näemme? Tulokset eivät ole kovinkaan vaikuttavia. Kyse ei ole ainoastaan siitä, että köyhyydellä on naisten kasvat. Kyse on myöskin lukutaidottomuudesta, työttömyydestä, alhaisesta palkasta. Syrjintää on edelleen, kun ajatellaan terveyspalveluita ja koulutusta. Naiset ovat usein fyysisen, psykologisen ja seksuaalisen väkivallan uhreja – Naisia ei nähdä paljon yritysten johtopaikoilla. Naiset eivät ole tekemässä päätöksiä, eivät talouden alalla, eivätkä politiikassa. Jos me haluamme tehokkaita tasa-arvotoimia, me tarvitsemme hyvät diagnoosit, jotka perustuvat vertailtavaan tilastotietoon, luotettavaan tietoon. Tilastotietoja, jos otetaan huomioon sukupuolikysymykset. Näitä tarvitaan, että voidaan ryhtyä kunnon toimiin. Kiitoksia. Seuraavana kollega Jimenez, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Sí, buenas noches. Hyvää iltaa. En tullut parlamenttiin, jossa, ja että olisin iloinen Espanjassa hyväksytystä aborttilaista. Minua huolestuttaa ihmisten elämä ja olen erityisesti huolestunut naisista, joiden elämä on vaarassa johtuen sukupuolisesta väkivallasta ja meidän täytyy antaa heille mahdollisuus elää rauhassa. Vuoden 2006 päätösasemaa todetaan, että jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa nolla toleranssia, mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja pitäisi ryhtyä tarvittaviin toimiin, jotta voidaan paremmin suojella näitä uhreja. Tukholman ohjelma, joka hyväksyttiin parlamentissa, käsitti vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen kaikille eurooppalaisille, ja siinä pidettiin painopistealueella sukupuolista väkivaltaa kohtaan. Ja pyytäisin nyt, että puheenjohtajavaltio Espanja edistäisi tällä kaudella eurooppalaista sääntöä, jolla voidaan suojella naisiin kohdistuvan väkivallan uhreja, ja meidän täytyy varmistua, että näitä uhreja suojellaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopassa, jossa ei ole rajoja, sukupuolisen väkivallan torjumisella ei myöskään tulisi olla rajoja, ja jäsenvaltioiden tulisi ponnistella ja harmonisoida lainsäädäntöään, jotta väkivallan torjuminen naisia kohtaan ei enää törmäisi oikeudellisiin esteisiin, ja näin voisimme tarjota ainakin EUn sisällä ja voisimme suojella naisten elämää ja heidän lastensa elämää. Ja pyytäisin siis, että komissio ja neuvosto tekisivät kaiken tarpeellisen ja kaiken voitavansa, jotta voisimme edistää tällaista eurooppalaista uhrien suojelua. Se voisi olla hyvin tehokas väline, jolla voidaan torjua puolust- rankaisemattomuutta, koska naisilla on oikeus elää vapaasti ja turvallisesti. Tisztelt Kiitokset teille. Ja seuraavaksi kuuntelemme Rova Garcia Peresiä yksi minuutti. Kiitoksia, hyvä puhemies. Jo 15 vuotta sitten yli 30 000 naista yhdisti äänensä ajatuksensa näkemyksensä viedäkseen eteenpäin tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Nämä naiset ovat erilaisista maista, erilaisista ajatustaustoista, mutta he kaikki taistelevat oikeudenmukaisuuden ja tasavertaisuuden puolesta vastuun jaon puolesta, seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksien puolesta. Ja tänä päivänä nämä tavoitteet ovat vielä ajankohtaisempia kuin koskaan ennen. Työtä on vielä paljon jäljellä ja näin ollen tässä päätöslauselmassa todella tuodaan esille tähdellisiä kysymyksiä, jotta komissio voisi luoda omaa strategiansa, millä voidaan seurata tätä Pekingin työohjelmaa unohtamatta aina lainsäädäntö toiminnassa sukupuolinäkökulmaa. Meidän täytyy muistaa, että Eurooppa voi olla tässä tasa-arvopolitiikkakysymyksessä suunnan näyttäjä muilla, mutta meidän työssämme täytyy pitää mukana myös kaikki ne naiset, jotka Euroopan unionin ulkopuolella kärsivät perusoikeuksien puutteesta. Heidän puolestansakin meidän eurooppalaisten täytyy tehdä töitä. Garcia következő felszólaló kettő percben Maria Nedel. Kiitokset ja sitten seuraava puhuja on äh, Nedelcheva. Hyvä puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin kiittää Eva Britt Svenssonia tämän päätöslauselman luonnostelisemista, joka koskee naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Epätasa-arvoa naisten ja miesten välillä on hyvin useilla eri toimialoilla, esimerkiksi työvoimapolitiikassa, ja työelämän ja perheelämän yhdistäminen on usein hyvin hankalaa. Riippumatta kaikista niistä ponnistuksista, joita on tehty, kun on pyritty tasa-arvoon miesten ja naisten välillä, niin Peking 15 toimintaohjelman tavoitteita ei ole täysin kyetty panemaan täytäntöön. Meidän täytyy pyrkiä täytäntöön panemaan sellaisia toimenpiteitä, joilla näihin tavoitteisiin pääsemme. Euroopan unionin täytyy tarkentaa strategiansa ja se tulee tehdä kolmella eri osiolla. Lisäksi tulee tarkastella lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita. Talouskriisin tilanne tietysti vaikuttaa tilanteeseen myöskin muuten, ja meidän täytyy ottaa käyttöön tarkkoja indikaattoreita, joiden avulla voidaan arvioida ja mitata kriisin mittavuutta ja sen vaikutusta naisiin. Näiden indikaattoreiden täytyy keskittyä taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristökysymyksiin. Keskipitkällä aikavälillä kysymys on siitä, että kansallisella tasolla kyetään päivittämään sitä tilastoa, tilastotietoa, jota meillä tällä hetkellä on käytettävissä. Ja näin ollen meidän täytyy ottaa huomioon tämänhetkinen poliittinen ja sosiaalinen tilanne. Näiden kahden näkökulman huomioon ottaminen mahdollistaa sen, että voimme toteuttaa yhteiset tavoitteemme. Lopulta pitkältä aikavälillä meidän täytyy huolehtia siitä, että tasa-arvopolitiikka viedään eteenpäin kautta linjan ja samalla rohkaistaan hyvin käytänteisiin eh, Euroopan unionissa niin, että Euroopan unionin komissiokin toimii tässä suhteessa oikein. Näin me lisäämme huomattavasti mahdollisuuksiamme päästä näihin pääasiallisiin tavoitteisiimme. Kiitoksia. Kiitos. Seuraava puhuja Silja Kosta, yksi minuutti. Signora commissaria, eh, Pekino più 15 si confronta... Hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Tänä vuonna me elämme talous- ja rahoituskriisiä, joka vaikeuttaa miljoonien naisten elämää maailmassa – Tämä heijastuu työmarkkinoille ja sosiaalipolitiikkaan. Ja Euroopan unionin täytyy nyt olla todella ponnistelujen keskiössä ja sen täytyy asettaa ponnistelujen keskiöön haasteet, joita on edessämme. Me täytyy pystyä sovittamaan yhteen työ- ja perheelämä ja ottaa huomioon myös esimerkiksi vanhempain lomat. Ihmiskaupan vastainen työ uuden direktiivin kautta on tärkeä ja tämähän direktiivi hyväksyttiin viime Strasbourgin istunnossa. Meidän täytyy myös kehitysyhteistyötämme suunnata enemmän naisten aseman voimistamiseen kehitysmaissa. Ja tämän lisäksi täytyy ottaa huomioon myös eurooppalais-afrikkalainen suunta. Olisi hyvä, jos New Yorkin kokouksessa otettaisiin huomioon myös naisten rauhanliike Afrikassa. Kiitoksia. Köszönöm, Silvia Kosta Kiitokset. Sitten seuraavalla Tänään puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 15 vuotta Pekingin toimintasuunnitelman konferenssin jälkeen, kun kysymys on myös siitä, että meidän täytyy taistella köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Ja niin haluaisin yhdistää nämä kaksi asiaa, sillä meidän täytyy huomioida, että naiset ovat esimerkiksi pätkätöissä suurimmassa määrässä. 80 prosenttia naisista ansaitsee vähemmän kuin minimipalkan. Ja tähän lisätään vielä se, että palkkio, ja palkkaerot naisten ja miesten välillä ovat edelleen aivan yhtä vahvasti esillä kuin aiemminkin. Naisilla, ja mie, naisilla on myöskin hoidettavana paljon perhe-elämään liittyviä velvoitteita, ja näin ollen he joutuvat tekemään huomattavasti enemmän työtä, mutta ansaitsevat paljon vähemmän. Meidän täytyy ehdottomasti saada politiikka sellaiseksi, että sen avulla voidaan näihin väärin tilanteisiin pureutua. Meidän täytyy kyetä eh, saamaan Pekingin objekti- tavoitteista todellisia tavoitteita, eikä vain pelkkää sanahelinää. Kiitokset. Seuraava yksi minuutti. Lyčių lygybės principas yra labai svarbus Europos Sąjungai siekti. Sukupuolten välinen tasa-arvo on tärkeää Euroopan unionille, samoin kuin että ylläpidetään sosiaalisen kohesion ja kasvun ja työllisyyden tavoitteita. Unioni on tehnyt äh, suuria edistysaskeleita äh, Pekingin äh, toimeenpanossa, vaikkakaan emme voi olla täysin tyytyväisiä. Pekingin Pekingi, Pekingi osoittaa, että me emme kuitenkaan ole kaikkea vielä saavuttaneet. Meidän täytyy pyrkiä saamaan sukupuoliulottuvuus kaikkiin kansallisiin ohjelmiin, samoin kuin sosiaalipolitiikka ja sosiaalisen syrjäytymisen estäminen. Meillä ei ole luotettavaa tietoa EUn tai kansalliselta tasolta liittyen esimerkiksi naisten köyhyyteen tai naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja tämä uusi sukupuolivirasto tulee keräämään tätä tietoa ja käsittelemään sitä. Tämän äh, laitoksen työohjelma tulee käyttämään Pekingin indikaattoreita. Äh, laman aikana äh, tätä täytyy vielä vahvistaa. Kiitokset teille, Rova Blinkevitsiute. Ja seuraavaksi siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Yksi minuutti, Rova McGuinness. Thank you, Mr. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia, hyvät kollegat, myöskin siitä, että osallistutte keskusteluun. Äskettäin olin keskustelemassa korkeatasoisille virkamiesnaisille, ja he olivat huolissaan siitä, miten voisivat edistyä työssään paremmin. Haluaisin kääntää tämän kysymyksen vähän toisen suuntaan. Jos tällä kollegat vasemmalla voisivat lopettaa naureskelun niin, puhemies, voisitteko pyytää kollegat siellä, voitteko lopettaa naureskelun? Britannian ystäväni. Anteeksi, että näin piti tehdä, mutta ei ole oikein miellyttävää silloin, kun yrittää puhua. Ja ehkä se saattaa olla, että se ei heitä kiinnosta, mutta ehkä täällä joku muu haluaa kuulla, mitä minä haluan sanoa. Niin, me olemme pitkään pyrkineet edistämään naisten asemaa ammatillisesti Emmekä ole keskustelleet niistä ammatista, joihin miehet eivät halua ja miksi eivät niin halua. Syynä siinä on se, että palkka on niin matala. Ei makseta riittävästi siivoamisesta, siitä työstä, mitä kukaan ei halua tehdä. Ja jos katsotaan, millä tavalla palkat jakautuvat, niin ehkä sitten saataisiin laatua myös eri aloille. Meidän tulisi tarkastaa nimenomaan näitä asioita, jos haluamme saada aikaiseksi oikeaa tasa-arvoa. Espanjan puheenjohtajavaltio on ollut erittäin huolissaan naisten asemasta maataloudesta. Naisilla on valtava rooli maataloudessa, mutta sitä ei millään tavalla huomioida ja se on tärkeä osa myöskin uudistuksemme tulevassa maatalouspolitiikassa. Kaksi muuta asiaa haluaisin vielä mainita. Hyvin moni nainen on täällä puhunut tässä keskustelussa, mutta meidän täytyy olla rehellisemmin sen suhteen, että kuinka paljon meillä on lapsia elätettävänä ja voisimmeko olla täällä, jos meillä heitä, näitä lapsia on. No me voimme, koska meillä on niin suuri palkka, mutta monet muut eivät voi. Lisäksi meidän täytyy tunnistaa vielä Iranin naiset. Meidän täytyy tunnustaa heidän taistelunsa ja toivottaa heille menestystä. Kiitokset teille, Rova McGuinness. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Rova Tikau. Kiitos egalitatea de anse dintre bărbai i femei este un principiu fundamental al uniunii europene stipulat tasa arvo miesten ja naisten kesken on tärkeä tekijä EU:ssa. 24 prosenttia kansallisista parlamenteista oli naisia, 26 prosenttia kansallisesta hallituksesta ja 23 prosenttia eurooppalaisista yritysjohtajista ja 81,3 prosenttia nuorista naisista valmistui korkeammasta koulutuksesta. EUn kasvun ja työllisyyden strategia perustuu naisten 60 prosentin työllisyysasteelle vuonna 2011, mutta naisten köyhyys johtuu hyvin pitkälti siitä, että naiset ovat usein yksinhuoltajia. Sen vuoksi meidän täytyisi antaa mahdollisuudet naisille myös suunnitella, omia, suunnitella omaa uransa ja yhdistää ammattiura ja perheelämä. Ja tässä haluaisin mainita myös esimerkiksi hoito laitokset, alle kolme vuotia, että lapset, niiden täytyisi, niiden täytyisi olla mahdollisuus päästä päivähoitoon. Kiitoksia. Ja seuraavaksi yksi minuutti Rova Figueredo. Herra puhemies, Rova komission jäsen. Nyt kun naisten kansainvälisen päivän keskustelut lähestyvät, ja on kulunut 15 vuotta Pekingin työ, su, työsuunnitelman hyväksymisestä, voidaan huomata, että naisten elämään liittyy paljon ongelmia. Pätkätyöt, epätasa-arvaisuus, kapitalismin kriisi, väkivalta yhteiskunnassa, työssä ja perheessä. Köyhyydellä on naisten kasvot. Jopa Euroopan unionissa, jossa 85 miljoonaa ihmistä elää köyhyydessä. Me, hyvä, me tuimme naisten oikeuksien päätöslauselmaa ja toivottavasti koko parlamentin enemmistö lukee, äh, tukee sitä mukaan lukien äh, kohtaa, jossa puhutaan naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista, koska nämä ovat tärkeä osa naisten oikeuksia. Meidän täytyy parantaa nyt asioita niin, että voidaan eurooppalaisella tasolla todella kohentaa naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeuksia niin Euroopassa kuin kansainvälisestikin. Ja prioriteettiasemaan täytyy asettaa miesten ja naisten tasa-arvon saavuttaminen. Kiitoksia Rova ja seuraavaksi yksi minuutti Rova Kretu. Uh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Yksi Pekingin toiminta-alueista, joka määriteltiin vuonna 1995, on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen. 15 vuotta myöhemmin ponnistelumme naisten aseman parantamiseksi työelämässä on ö, tuottanut pettymyksen. Realiteetteja ei ole kohdattu tässä ja asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu. Valitettavasti kotiväkivalta, raiskaus, sota aseena ja seksuaalinen orjuutus ovat yhä naisten painajaisia niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Me emme voi puhua menestystarinasta. Me tarvitsemme todella monimuotoisen strategian, jolla voidaan puuttua köyhyyteen, väkivaltaan, rikosten ranga- rankaisemattomuuteen ja niin edelleen. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ö, naisiin kohdistuva väkivalta on sellainen seikka, joka todella täytyy nyt ratkaista. Kiitoksia edustaja Mayer. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puhemies. On eh, luonnostikin eh, hieno juttu, että miehiä ei syrjitä tässä naiskeskustelussa. Peking 15, eh, siinä on punaisena lankana nimenomaan syrjimättömyys. Hyvä niin, naiste, nais, naisia ei pitäisi kohdella huonommin kuin miehiä nais- ja mieskiintiöt ja niin kutsuttu positiivinen syrjintä eivät ole järkeviä lähestymistapoja. Minun mielestäni tärkeintä on pätevyys, ei sukupuoli. Ja ja sen sijaan, että puhutaan ja toimitaan kiintiöiden parissa, niin meidän täytyisi todellakin toimia syrjittyjen ja sorrettujen naisten parissa – Miten naiset Euroopassa voivat hyväksyä sen, että on paljon naisia, jotka elävät äh, vielä sellaisessa arkipäivässä, jossa heitä sorretaan ja syrjitään ja eivät edes kykene päättämään omasta elämästään liittyen esimerkiksi koulutukseen, ammatinvalintaan, vaatevalintaan ja ammattimiehen valintaan. Islamilaisten äh, maiden naiset toivovat, että tätä, tässä tapahtuisi muutoksia. Missä ovat ihmisoikeukset, kun niitä tarvitaan? Meidän täytyy lopettaa pseudokeskustelu tai kiintiöistä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota massiiviseen syrjintään, jota tapahtuu Euroopassa uskonnon varjolla. Meidän täytyy huolehtia siitä, että näillä ei ole, tällaisilla ei ole tilaa meidän arvomaailmassamme. Kiitokset herra Obermeier. Seuraavaksi yksi minuutti. Rova Vlasikova. Eh, Hyvä puhemies Jos te, te ja ministeri olisi puhunut, niin pelkästään naiset puhuvat siitä, miten tasa-arvoa parannetaan, vaikka kyseessä on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista yhteiskunnassa. Mä olen kollega Svenssonin kanssa aivan samaa mieltä siinä, että meidän täytyy koordinoida asiaa kaikilla eri tasoilla EU-ssa. Ja meidän täytyy saada paremman tasoisia tasa-arvoindikaattoreita käyttöön. Siitä syystä komission tulisi pyytää Eurostatia parantamaan koordinointia tietojen keruussa jäsenvaltioilta ja painostamaan jäsenvaltioita, kun ne työskentelevät Eurostatin kanssa. EU on yksi kaikkein tärkeimmistä tasa-arvoa edistävistä instituutioista ja meillä on myös hyviä kokemuksia, joita voimme välittää kansainvälisellä tasolla. Uskoakseni viiden vuoden kuluttua, kun juhlimme Pekingin konferenssin 20-vuotisjuhlia, niin olemme saaneet aikaiseksi parempaa edistystä tasa-arvokysymyksissä. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Ferber. Die Gleichheit der Geschlechter ist ein fundamentales Prinzip. Sukupuolten välinen tasa-arvo on EUn perusperiaate, se lukee perustamissopimuksessa ja tämä on asia, johon usein vedotaan. Sen vuoksi kysynkin, miksi puhutaan tästä jatkuvasti sen vuoksi, että toimeenpano ei ole toteutunut. Minä odotan ilolla sitä päivää, kun meidän ei tarvitse puhua tästä asiasta enää sen vuoksi, että sosiaalisessa elämässä tasa-arvo on vihdoinkin toteutunut. Kiitos. Kiitokset teille. Ja seuraavaksi neuvoston puolesta herra Lopes Garrido. Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen yhtä mieltä kaikkien täällä esitettyjen puheenvuorojen kanssa. Täällähän kaikki oli naisten puheenvuoroja, paitsi herra Obermeierin puheenvuoro. Ja äh, tämän viimeisen kanssa olen vain osittain yhtä mieltä. Nämä puheenvuorot, joita rouva, rouva parlamentin edustajalta kuulimme, ovat ilmaisu siitä uudesta aikakaudesta, johon Euroopan unioni on astunut myös tasa-arvokysymysten osalta. Sukupuolten välinen tasa-arvo ei hyödytä pelkästään naisia. Se hyödyttää myös miehiä. Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen periaate. Ja tämän vuoksi luulin, että tänään täällä kuultaisiin yhtä paljon miesten ja naisten puheenvuoroja, koska tasa-arvo ei hyödytä pelkästään naisia, vaan meitä kaikkia. Uskon, että Euroopan unioni on hyvin viisaasti toiminut panostaessaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Artiklassa kaksi sopimuksessa puhutaan ensimmäistä kertaa miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta artiklassa kolme ja artiklassa kahdeksan sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta sanotaan, että kaikessa Euroopan unionin politiikassa täytyy ottaa huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo. Eli kaikissa artikloissa asetetaan tasa-arvo kaiken toiminnan ytimeen. Se on Euroopan unionin poliittisen toiminnan ydin. Ja nyt meidän täytyy tämä Euroopan unionin sopimuksen mandaatti saattaa käytäntöön. Tämän komissio haluaa tehdä, tämän neuvosto haluaa tehdä ja varmasti me tässä voimme nauttia komission yhteistyöstä. Eilen juuri Madridissa meillä oli tapaaminen komission jäsen Redingin kanssa ja varmasti yhteistyöstä komission kanssa tulee hyvin läheistä. Tällä tavalla nämä kunnianhimot, joita meillä on sukupuolten välistä tasa-arvosta, voivat muuttua todellisuudeksi puheenjohtajakautemme aikana. Haluaisin nyt tässä siteerata erittäin tärkeää läheistä hetkeä, eli 8. maaliskuuta, kansainvälinen naistenpäivä, siis ensi maaliskuussa. Tuolloin Euroopan parlamentti Strasbourgissa tulee keskustelemaan nimenomaan naisten perusoikeuksien kirjasta. Ja samaan, samana päivänä EFKO-neuvosto keskustelee kokouksessaan sukupuolen välistä tasa-arvosta ja sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja sekä väkivallan torjumisesta. Ja tämä on seikka, joka tuli esille täällä puheenvuoroissakin. Eli naisiin kohdistuva väkivalta täytyy saada loppumaan. Se on suurin taakka, suurin uhka, joka meidän yhteiskunnissamme on. Naisiin kohdistuva väkivalta. Ja uskon, että tämä suojelumääräys, eurooppalainen suojelumääräys tulee olemaan yksi hyvin tärkeä menestys tulevina kuukausina. Ja tässä me laskemme Euroopan komission ja Euroopan parlamentin yhteistyön varaan. Kiitoksia. Kiitoksia teille, hyvä ministeri Lopes Garrido. Ja seuraavaksi komission nimissä komission jäsen Reding. President. Puhemies. Tasa-arvodirektiivit on perustettu 70-luvulla ja siitä lähtien Useat niistä eivät ole pelkästään muuttaneet lainsäädäntöä jäsenvaltiossa, vaan ne ovat sitä luoneet, koska lainsäädäntöä jäsenvaltiossa ole ollut. Tasa-arvolait miesten ja naisten välillä kaikilla tasolla yhteiskunnassamme. Ja olette aivan oikeassa siinä, että kuitenkin yhä edelleen näemme, että nyt lainsäädäntö on hyvää, mutta käytäntö ei. Ja uskoakseni ensimmäinen asia, joka meidän täytyy tehdä, on se, että emme luo uutta lainsäädäntöä, vaan että huolehdimme siitä, että lakeja todella sovelletaan yhteiskunnassa. Minä uneksin hetkestä, jolloin me voimme käydä keskustelua tässä talossa niin, että läsnä ovat 50 prosenttisesti naiset ja miehet, jotka käyttävät puheenvuoroja. Silloin meidän minä uneksin päivästä, jolloin me ei enää tarvitse kansainvälistä naisten päivää, koska mitään ongelmia enää ole. No, onhan uneksiminen mukavaa, mutta käytäntö ja todellisuus on toinen ja siitä syystä meidän täytyy nyt ottaa ohjaukset käsiimme. Olen erittäin kiitollinen Espanjan puheenjohtajavaltiolle siitä, että se on asettanut tasa-arvokysymyksen prioriteetikseen. Ja olen yhdessä komission kollegoideni kanssa erityisen sitoutunut siihen, että tasa-arvokysymys tulee mukaan kaikkiin eri politiikan aloihin, joita aiomme esitellä. Ja yhdessä kollegani kanssa, joka vastaa työvoimakysymyksistä, näemme, että 2020-ohjelmassa näin esimerkiksi tehdään. Sitten muut osiot, niiden kohdalla työskentelen yhteistyössä naisasioiden valiokunnan kanssa uuden strategian puitteissa, joka käsittelee tasa-arvoa. Siinä kysymys näistä miesten välisistä palkkaeroista tai päätöksenteosta ovat erityisesti esillä, sillä ne ovat rakenteellisia ongelmia, joita meidän täytyy ratkaista. Uskoakseni niillä on myös yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä, jotka ovat hyvinkin syväjuurtuneita. juurtuneita ja joita täytyy pyrkiä ratkaisemaan yhdessä naisjärjestöjen kanssa, jäsenvaltioiden ministerien kanssa, kansainväli- kansallisen lainsäädännön avulla, eurooppalaisen lainsäädännön avulla. Ja sitten tietysti on tämä hirvittävä naisiin kohdistuva väkivallan kysymys, joka varmaankin on sen työn etunenässä, jota me nyt tässä ryhdymme tekemään. Ja hyvät naiset ja herrat, sitten kun teidän valtuuskuntanne menee New Yorkin juhliakseen Pekingin ohjelman 15 vuotta, niin minusta meidän tulisi olla ylpeitä, sillä me näemme, mitä viimeisen 15 vuoden aikana on saatu aikaiseksi, sillä se on paljon. No emme me tietysti nyt ole päässeet vielä sille tasolle, mistä uneksimme, mutta olemme kuitenkin saaneet paljon aikaan. Ja näin tämän kokemuksen avulla uskoakseni voin voimme auttaa myös naisia muilla mantereilla. Sehän onkin New Yorkin kokouksen sisältö. Ei siinä tarkastella pelkästään sitä, mitä eurooppalaiset naiset tekevät, vaan mitä eurooppalaiset naiset, eurooppalainen politiikka, kehityspolitiikka voi tehdä naisten hyväksi muilla mantereilla. Ja uskon, että perusoikeuskirja, joka on aivan upean kaunis teksti, jota jokaisen lapsen tulisi lukea eurooppalaisissa kouluissa kautta Euroopan ja jota tulisi tutkia myös yliopistoissa. No tämä perusoikeuskirja todellakin kiteyttää tämän kysymyksen aivan oikein. Ei ole mitään eroja naisten ja miesten välillä. Naiset ja miehet, miehet ovat tasa-arvoisia ja meidän vastuullamme on valvoa sitä, että kun tämä kysymys ei tule meidän lainsäädäntömme oikealla tavalla esille, niin meidän tulee silloin toimia. Meidän ei tule puhua pelkästään täällä, vaan meidän tulee myöskin käyttää antamme jäsenvaltioissamme ja osoittaa niitä ongelmia, jotka ovat syntymässä, joita ei ratkaista. Emme saa vaieta niin kauan ennen kuin ongelma on ratkaistu. Ja vetoan kaikkiin miehiin täällä parlamentissa. Yhtykää te tähän naisten äänten kuoroon. Okei, okay, Selvä juttu, rouva komission jäsen. No, tiedättehän puhemies ei voi kommentoida mitenkään, joten pidättäydyn kommenteista. Hyvä. Tämä kohta esityslistalta on nyt käsitelty ja päätöslauselmasta äänestetään huomenna kello 11.30. Siirrymme seuraavaksi artiklan 150 mukaisesti minuutin puheenvuoroihin. Ja ensisijaisessa asemassa ovat ne Euroopan parlamentin jäsenet,